heti tämän keskustelun jälkeen kello 12. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sotarikoksista syytetään Seselin tapaus. Ensiksi puheenvuoron saa herra Korrao, minuutti. Domnule presidente. Il Kiitoksia. Serbian ultranationalistinen johtaja Vojislav Šešelin, joka on kansainvälisessä tuomioistuimessa – on nyt saapunut lentokentälle ja hän lauloi siellä lauluja hallitusta vastaan. Häntä syytetään rikoksista muslimia vastaan Jugoslavian sodan aikana ja Serbian lehdistössä ei ole mitenkään viitattu sotaan tai rikoksiin. Haagissa asia on käsitelty ja siellä on katso, tarkasteltu Seselin tilannetta ja Serbiassa hän on pitänyt poliittisia puheita ja Eurooppa ei voi katsoa sivusta, miten ihannoidaan ihmistä, joka on syyllistynyt rikoksiin ihmiskuntaa kostaan. Meidän täytyy saada oikeutta, koska tällaista asian hyväksymistä ei voida katsoa hyvällä. Ruja, se jää cuvântul pentru un minut. Kiitos paljon puhemies. Minä olen ihan Kannatan tätä pääsislausumaisen kriittistä asennoitumista ei vain Seychellia vastaan, vaan vastaan niitä, jotka päivä toisensa jälkeen mahdollistavat sen, että hän jatkaa tätä vihaa puhetta, propagandaa ja ekspansionistista politiikkaa Suurserbia taka-ajatuksena. Mutta mitään tämmöistä ei tule tiedotusvälineisiin tai ei tulisi tiedotusvälineisiin, jos Serbian viranomaiset olisivat tuominneet nämä kammottavat lausahdukset tämän hirvittävän käytöksen. Mutta nämä samat viranomaiset olivat hänen tovereitaan. Nykyjohtajat taas Serbiassa taas ovat enemmänkin kiinnostuneita siitä, että he olisivat kääntää sivun ja avaa uuden eurooppalaisen luvun historiassa, mutta nyt puuttuu tehokkuutta ja tuomioistuimen puolueettomuutta, mutta Haagin, Haagin tuomioistuin ei ole tehnyt tehtävänsä, se on vain saanut enemmän tilannetta, se on vain pahentanut tilannetta. Se pentru un minut. Mm, prekjuer je sveti otac upravo iz ovog parlamenta puhemies toissa päivänä paavi puhui täällä hän lähetti toivon viestin balkanin kansoille toivoi kestävää rauhaa sodan runtelemalle alueelle. Seychellin vihapuheet ovat kuitenkin avanneet uudelleen nämä haavat ja he, se, ne loukkaavat paikallisia missä Kansainvälinen rikostuomioistuin oli kuitenkin tietoinen riskistä, mutta silti se toimi. Ja nyt saattaa olla, että tämä johtaa epävakauteen alueella ja tuo entistä enemmän haittaa luotan Serbian viranomaisiin, että ne toimivat mahtavan, mahdollisimman vastuullisesti vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien monimuotoisuuden kunnioittaminen, hyvät naapurisuhteet ovat hyvin tärkeitä tuen voimakkaasti poliittisia puolueita ja kansalaisjärjestöjä Serbiassa, kun ne pyrkivät ponnistelemaan saamaan kestävän rauhan alueelle ja äh, tekemään rakentavaa yhteyttä. Olen varma siitä, että tiellään Euroopan unionin Serbia todella äh, tämän päätöslauseman tulee toteuttamaan. Uh, micro, please. Biden Holzer, minuutti. Mikrofoni, olkaa hyvä. Uh Äh, wie ein dunkler Schatten liegt... Nyt entinen Jugoslavin yllä on synkkiä pilviä. Niitä ei pääse pakoon. Ja useita rikoksia vain lakaistaan maton alle. Syyllisyys- ja vastuuasiat pitää selvittää ja siihen liittyy oikeudellisia menettelyitä. Totuus on löydettävä, mutta usein siihen menee liian paljon aikaa, niin kuin tässä Sechelin tapauksessa. Humanitaarisista syistä tämä henkilö on nyt vapautettu väliaikaisesti, niin kuin oikeusvaltiossa tehdään. Tämä ei kuitenkaan voi johtaa siihen, että voitaisiin tehdä vetää johtopäätöksiä tuomiosta. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan ja millaista yhteistyötä asioissa tehdään – ja tämänhetkinen Serbian hallitus on sitoutunut tähän ja meidän ei pidä tehdä tästä tapauksesta esimerkkiä siitä, että historiallisia tapahtumia ei pystytä selvittämään. Puvintu penruun minut. Rados minut. Kiitos paljon. Varapuhemies, kollegat, on hyvin tärkeää tässä päätöslausumassa sanoa, että Haagin tuomioistuin päätös on äh, sellainen, että sitä ei voi hyväksyä. Sechel pitää tuomita Bosnia-Herzegovinan äh, ja Kroatian suverenisuushankkeista ja siitä, että hän jatkaa myös hyvin sotaisaa toimintaa. Hän on hullu, hän on sotariikollinen ja hän ei tule koskaan muuttumaan ja hän on sanonut, että Haag ei, ei ole EUn, vaan YK tuomioistuin, mutta Serbia on kaikista tärkein asia tässä päätöslauselmassa, koska Serbiahan on maa, josta riippuu hyvin paljon monien muiden Länsi-Balkanien maiden kohtalo joko kielteisessä tai myönteisessä mielessä. Meidän täytyy korostaa tätä Serbian viranomaisille, jotta ne lopettaisivat tämän käytösmallin Seychellin tapauksessa. Minun ryhmäni ALDE on sanonut, että meidän täytyy vahvistaa ja paremmin soveltaa lakia, jotka kieltävät tämän vihapuheen käytön. Vergia minuutti. Nul n'est besoin de kukaan ei, ei kai tarvitse listata tässä Seychellin rikoksia, lista on riittävä, mutta Milosevic oli jo itse tämmöinen primitiivisen äh, rikollisuuden ilmentymään. Meidän täytyy tajuta, että täm, tässä on kyse miliseistä, jotka ovat tehneet yhteistyötä jo natsien kanssa toisessa maailmansodassa. Hän tuli Haagin tuomioistuimen eteen. Hänet tuomittiin 15 kuukauden vankeustuomioon, mutta häntä ei ole vielä tuomittu keskeisestä. Hänet vapautettiin terroristisyistä ja hän pääsi kotimaahansa ja sen jälkeen hän jatkoi vihapuheita. Hänen oikeudenkäyntinsä on vain venynyt ja venynyt. Uhrit tarvitsevat oikeutta. Tämä pyöveli pitää tuomita. Se on ainut keino, että se, jotta voi, saataisiin Serbialle kansallinen yhteensovittelu käynnistettyä. EPP pyytää tässä päätöslauselmassa sitä, että tässä vain palvellaan Serbia-asiaa ja tässä halutaan saattaa tämä asia julkiseksi. Minä pelkään, että tästä tulee tehot ja jopa tarkoitus, joka ei vastaa tarkoitustaan. Tässä on nyt kiire toimia, jotta se todella puolustaisi ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Plenković arvoisa rezoluution Kiitos. Tämä päätöslauselma tuomitsee voimakkaasti sotarikollis Sechelin sotaisat puheet. Me pyydämme, että Haagin tuomioistuin miettisi uudelleen hänen vapauttamisensa ehtoja, jotta jotta se saisi uskottavuutensa takaisin. myös Shechelin sanat Vukovarin lapauttamisesta päivänä, jolloin Vukovarin uhria kunnioitetaan, koska tämä on tuonut pelkoa uhrien keskuuteen ja myöskin Voivodinassa perätään kansannousua. Tämä on selkeä viesti Serbian viranomaisille, jotka eivät ole vastanneet poliittisesti tai juridisesti oikealla tavalla me kehotamme heitä kiireellisesti tarkastamaan, onko Seychelles rikkonut Serbian vähemmistöoikeuslakia. Tämä tarkoittaisi sitä, että Serbia on varmis ymmärtämään Euroopan arvot. Sen on tuomittava Seychelles. Mikä on Nikolicin, pääministeri Nikolicin ja presidentti Dacisin ongelma? Miksi vaikenette? pelkättekö Seychellesia? Äh, koska jos vaikenette edelleen, meidän täytyy miettiä sitä, mitä todella ajattelette tästä. Teidän on toimittava. Kukan minuutti. Chairman, Kiitoksia puhemies. Minä tiedän, kuinka vaarallista on vihapuhe vähemmistöjä naapurimaita kohtaan, erityisesti Länsi-Balkanilla. Siksi aina tuen sovittelua ja rauhaa. Shechelin julkiset esiintymiset ovat juuri näitä periaatteita vastaan. Meidän ei kuitenkaan pidä luoda lisää jännitteitä, erityisesti antamalle tälle sotarikolliselle enemmän huomiota kuin hän ansaitsee. On mielestäni ikävää, että Chechelin radikaaleille lausunnoille on annettu näin paljon julkisuutta mediassa. Ja toivon vain, että hän ei käytä tätä välineellä, joka lisää alueen poliittisia jännitteitä. Uskon myöskin, että tämä päätöslauselma ei ole oikea paikka antaa oikeustuomi, kansainväliselle rikostuomioistuimelle neuvoja. Sillä on selkeä mandaatti ja tästä syystä en ole varma, voinko tukea tätä päätöslauselmaa. Rog pe domnul Tonino Pitsulas. Seuraavaksi Pikula minuutti. isvaredna situaatio se događa. Tämä tilanne on täysin poikkeuksellinen ja tämä päätöslauselma on poikkeuksellinen senkin takia. Se osoittaa, että y- tämänkaltainen tilanne on, joka on, joka on tullut vähän yleisemmäksi, se tulee vielä pahemmaksi Balkanilla rauha ja tasapaino ja vakaus ei ole arkipäivää. Sen takia pitää kiireellisesti tuomita Seychelles. Länsi-Balkanin alue tulee vielä usean vuoden ajan ö, kärsimään tästä projektista, johon osallistui, osallistui muun muassa Seychelles. Häntä ei ole tuomittu, mutta ei hän myöskään osoittanut katumusta. Ja hänen väliaikainen vapautensa ymmärretään siten, että sekin Öö, se tarkoittaa sitä, että hänen uhrinsa joutuvat uudestaan elämään 90-luvun trau- kokemiaan, 90-luvulla kokemiansa traumoja. Serbian viranomaisten pitäisi todella tarkistaa, josko Seychell on todella loukannut Serbian oikeutta ja lakia. Heidän pitäisi myös tarkistaa, onko mahdollista tällaiset ideat, jotka maksoivat niin paljon Serbialle ja sen naapureille. Älkäämme unohtako tohtori Mukwegen sanoja eilen. Pentru un minut господин председател уважаеми колеги puhemies arvoisat kollegat olen täysin samaa mieltä tämän päätöslauselman näkemyksestä. Herra Sechelin nimi on symboli sotarikoksille eh, sisällissodalle entisessä Jugoslaviassa eh, yli kymmenen vuoden ajan tätä tuhoa siellä harrastettiin. Tämä on sellaisen sodan symboli, joka satojen perheiden elämän tuhosi, heidän kotiinsa, infrastruktuurit tuhosi, suhteet Balkanilla, Seychellin tuhoisa politiikka on johtanut siihen, että miljoonat joutuivat jättämään kotinsa ja edelleen ovat tällä tiellä. Tämä politiikka jatkuu ja se jatkuu siinä, mitä Sechel tekee. Emme voi vain jäädä odottamaan. Meidän on ottava kantaa. Sotarikolliset on laitettava vankilaan. Vaigel, minuutti. Mikrofonu. šešelj je na prostorih bivše jugoslavije metafora za zločin. Metafora, metafora entisen Jugoslavian alueella Shechel ruumiillistaa Jugoslavian sodan pahimmat rikokset. Henkilöllisyydellään hän syyllistyi hirmutekoihin. Hänet voidaan rinnastaa fasisteihin ja natseihin, ja hän ei ansaitse mitään julkista puhelavaa. Hän puhuu vanhoista ajatuksista ja haluaisin nyt olla kritisoimatta Haagin tuomioistuinta, mutta tämä päätös ei todellakaan ollut mikään loistava, vaan se oli väärä päätös. Sitten Serbian hallitus on tehnyt pesäeroa Seychelliin ja vetoaisin nyt Serbian hallitukseen ja pyytäisin, että he käyt, se käyttää kaikkia käytössä olevia välineitä. Eh, Kiitos paljon, puhemies. Minä allekirjoitin tämän päätöslauselman Seychellin tapauksesta. Miksi? Ei sen takia, että minä haluaisin tuomita hänet tekemistään rikoksista ihmiskuntaa vastaan, tai jos ha- koska Haagin tuomioistumelle kuuluu se tehtävä, mutta minä haluan minä en allekirjoittanut sitä senkään takia, että antaisin Serbialle ja sen johtajille joitakin oppitunteja, miten pitää toimia. Me olemme jo nähneet, että Serbian tilanne on muuttunut paljon kahdeksan vuoden aikana sen jälkeen, kun Seychelles joutui ensimmäisen kerran vankilaan. Tosin on totta, että tuomiota ei ole vielä langetettu. Eikä tämä anna kuitenkaan mitään oikeutta siihen, että Cecilia voisi käyttää vihapuhekieltä ja vihamielistä puhetta ja että hän on synnyttänyt uusia jännitteitä. Tämä puhe pitää tuomita, tuomita myös täällä Euroopan parlamentissa, parlamentissa, jossa jonakin päivänä meidän serbialaiset kollegat tulevat olemaan jäseniä. Minä haluaisin tukea niitä, jotka Serbiassa taistelevat sen eteen, että Serbiasta tulisi nykyaikainen suvaitsevainen maa ja myöskin demokraattinen maa. Kiitos. Επιτιδέιος μηνώτη. Σε λίγη ώρα θα κληθούμε να αποφασίσουμε για, τη δίκη, για την τύχη του δόκτωρα Σέσελη. Puhemies, pian äänestämme Seselistä. Hän on ollut 12 vuotta poliittisena vankina, ei sen takia mitä hän teki, vaan sen takia mitä hän on sanonut hänen näkemystensä vuoksi. Voitko kuvitella kollegat, jos oma puolueenne johtaja laitettaisiin vankilaan ilman, että hän on tehnyt rikosta, niin, niin sanottaisiko, että tämä, ei ollut, tämä on ollut demokratia, mutta itse asiassa näin on käynyt melkein puolitoista vuotta sitten Kreikassa puolueen johtaja laitettiin vankilaan ei rikoksista, vaan sen takia, että heidän poliittisilla vastustajillaan ei ole enää mitään vasta-argumentteja. Tämän tyyppinen toiminta on aivan summittaista oikeudenjakoa ja perustuu politiikkaan demokratioissa, kun tällaista tapahtuu Kysymys on ihmisoikeusrikkomuksista ja se on vielä pahempaa kuin mitä autoritaarisissa hallinnoissa tehdään, joka on tietysti vielä pahempi. Minut. McAllister, minuutti. Mr. President, lady... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tärkein viesti päätöslausumansa on se, että me tuomitsemme tämän kammottavan vihapuheen ja sotapuheen, joihin Shechel on syyllistynyt. Tällainen vihan lietsonta ja aluevaatimusten esittäminen ei kuulu 2000-luvun Eurooppaan. Nyt kannustamme kaikkia viranomaisia, hallitusta ja oppositiota, poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia yksilöitä taistelemaan vihapuheita vastaan. Haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti tukee Serbiaa sen matkalla kohti Eurooppaa Serbia itse on sanonut, että EU-jäsenyys on sen tavoite, ja me voimme kaikki nähdä, millaista edistystä maassa on tapahtunut kohti tätä tavoitetta. Serbia, Serbia selkeästi kuuluu eurooppalaiseen perheeseen, ja sillä on mahdollisuuksia lähentyä EU-ta lähitulevaisuudessa. Meidän tulee tukea kumppaneitamme näissä ponnisteluissa, ja tämän täytyy myöskin olla tänäisen keskustelun viesti. Kiitos. Kiitos. Kerron kollegoille, että olemme myöhässä aikataulusta, joten sinisiä kortteja emme voi hyväksyä. Pyydän, että ymmärrätte tämän. Kiitos. Ujasdowski, minuutti. Zbrodni Szeszleja jest czymś oczywistym wymogiem. Kiitos puhemies. Tietysti hän on rikkonut oikeutta, on tehtävä oikeuden on tapahduttava ja Haagin tuomioistuimen on todella näitä rikoksia ryhdyttävä tuomitsemaan. Päätöslausumassa todetaan, että kysymys on viharikoksesta, mutta jotta oikeus tapahtuisi, meidän on muistettava kaikkia rikoksia, ajatteleva kaikkia rikoksia, ähm, vaikkapa joita kommunismin aikaan tapahtui. Äh, tämä pätee vaikkapa keski osin Puolaa, äh, tämä keski pätee Puolaan, ja meidän on tuomittava Sechel ja hänen äh, rikoksensa, mutta tämä ei voi myöskään sulkea ovea äh, Serbian urhealta kansalta tulla EUn jäseneksi, kuten myöskään muilta Balkanin mailta. Meidän on toimittava molemmilla rintamilla. Kiitos. Domno Jakovčić, Ivan, un minut. Jakovic, minuutti je u tome što je haški sud koji je osnovan zato da bi osudio zločince na Haagituomioistuin perustettiin, jotta siellä voitaisiin tuomita entisen Jugoslavian sotarikollisia. Ja siellä on tehty päätös, joka mahdollisesti levittää vihaa entisen Jugoslavian alueelle. Vaikka ei nyt ehkä ole oikein kyseenalaistaa tuomioistuimen päätöstä. Meidän täytyy kuitenkin todeta selvästi, että tällä tavalla ei edistetä rauhaa tai vakautta. Euroopan parlamentissa Shechel on tuomittu selkeästi ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että vihapuheet ja uusien konfliktien lietsominen – ei ole saanut vastakaikua Serbiassa, vaan se on jätetty suurelta osin huomiotta. Serbia haluaa liittyä Euroopan unioniin ja he ovat osoittaneet hyvää tahtoa. Kiitos. Minut. Kiitoksia. Seuraavaksi Christian Preda, yksi minuutti. Minäkin haluaisin tuomita voimakkaasti äh, Sheselin toiminnan, jota häntä syytetään äh, Jugoslavia-tuomioistuimen edessä äh, vakavista rikoksista, joita hän on tehnyt Kroatiassa ja Bosniassa sekä Herzegovinassa. Olemme kaikki kauhistuneista siitä puhetavasta, joka Sheselillä on ollut. Hän on puhunut Suur-Serbiasta ja siitä, että hänet on otettu vastaan sankarina Serbiassa sen jälkeen, jälkeen, kun hänet vapautettiin väliaikaisesti. Bosnia-Herzegovina esittelijänä olen seurannut tämän maan seurauks, äh, maan reaktioita ja uhrien reaktioita. Tämä on avannut heillä äh, haavat. Ja tämä vaarantaa äh, toimet, joilla yritetään saada aikaan sovintoa Balkanin maissa. Lopuksi haluaisin rohkaista Serbian poliitikkoja, että he, he tuomitsisivat tämän tyyppiset deklaraatiot, jotka lisäävät vihaa. Meillä on vielä keskusteltavaa ja haluaisimme aloittaa äänestykset kello 12, niin pyytäisin teiltä ymmärrystä, että annan catch the eye-menettelyssä ainoastaan yhdelle henkilölle puheenvuoron, jolla ei ole vielä ollut puheenvuoroa. Muilla, muut ovat saaneet joko puheenvuoron tai tulevat vielä puhumaan keskustelussa. Siksi annan ainoastaan Era Känille tässä menettelyssä ilman puhujalistaa puheenvuoron. Herra Kän, teillä on puheenvuoro minuutiksi. Deci, eh, domnul Khan a ieșit din eh, sală. În... Mutta nyt eh, herra Khan lähti salista ennen tätä ilmoitusta, joten nyt komission jäsen Stiljanides saa puheenvuoron. Chair. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät kollegat. Tämän asian esitteleminen korkean edustajan mm, Federica Morgerinin nimissä – ja tiedän, että useat arvoisat jäsenet pyysivät kiireellistä keskustelua kansainvälisen rikostuomioistuimen saattamisen sotamisen Seychellin osalta. Ja tiedän, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt pääsosasemassa tänään. Kuten tiedätte, tuomioistuin teki päätöksensä terveydellisistä syistä. Olemme huomioineet, että Meillä ei ole mitään lisänäkemyksiä tästä päätöksestä. Se on kansainvälinen tuomioistuin, jonka on luonut YK ja ne, jotka ovat vastuussa yksilö vastuumäärittelystä entisessä Jugoslaviassa siirrytystä sotarikoksista. Me kunnioitamme tuomioistuimen päätöstä. Se, mitä Shechelin tulee, hänen tekonsa liittyvät aikaan, joka on aja, aikoja sitten mennyt. Tiedämme, että hänen tapauksensa on vielä siinä mielessä käynnissä, että hänen täytyy palata tuomioistuimeen, kun tuomioistuin niin vaatii. Se on hyvin merkittävä Ja kun puhutaan Serbiasta, me kannatamme sitä, että se on sitoutunut eurooppalaiseen tulevaisuuteen ja alueelliseen yhteistyöhön, kuten myöskin sovittelun Yhteistyö tuomioistuimen kanssa on tässä asiayhteydessä erittäin tärkeä osa. Kiitoksia. Am primit șapte propuneri de rezoluție. Olen saanut seitsemän päätöslausumaehdotusta. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään tämän keskustelun päätteeksi. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla Irak, naisten kidnappaukset ja huono kohtelu. Pyytäisin, että tällä, ymmärtäisitte, että tällä kertaa olemme hyvin tiukkoja puheaikojen suhteen ja ilmoitan nyt jo